Me on Yhdysvaltain pakotteiden vaikutukset unionin taloudelliseen toimintaan Iranissa. Langelle en voi antaa puheenvuoroa, koska hän ei ole vielä tullut, joten keskeytämme toviksi tämän keskustelun. Oui, j'entends bien, monsieur, mais je voudrais m'assurer que monsieur Lange va... Niin, Lange tulee kyllä ihan pian. Jos maltatte pari minuuttia. Mutta ehkä aloitamme Bienkovskan esityksellä. Nous allons pouvoir reprendre la séance. Jatkamme. Hetki pieni, että edustaja Lange asettautuu paikalleen. Annan hänelle puheenvuoron heti laatijana. Kiitos, rouva puhemies. Pahoittelut, mutta tietääkseni 16 yli alkaa keskustelu. Rouva puhemies, komission jäsen. Niin, tässähän on kyse Yhdysvaltain pakotteiden vaikutuksista EUn taloudellisen toimintaan Iranissa. Onneksi nyt tämä niin sanottu atomisopimus on saatu Yhdysvaltain kanssa ja Iranin kanssa sovittua. Tämän myötä myös pakotteet loppuvat neuvottelujen myötä ja on hyvä, että Iranin atomiohjelma menee järkevälle teille ja vastapainona taloudellinen normalisoituminen etenee. Ongelma on, että monet USAn sanktiot ja seuraamukset jo ennen näitä keskusteluja Iranin atomitiestä sovittiin jo vuonna 1979 nämä sanktiot. Niitä ei ole nyt poistettu, näitä pakotteita. Ja tietyllä tapaa Niillä on ylikansallinen ekstraterritoriaalinen vaikutus myös EU-yrityksiin ja näin ollen pitää sitten pohtia, miten eurooppalaiset firmat voivat käsitellä tätä kysymystä. Ongelmia on tietyillä yhtiöillä ollut, muilla on keskustelujen jälkeen amerikkalaisten viranomaisten kanssa ollut niin, että he ovat saaneet poikkeusluvan, mutta kuitenkin tässä on epäyhtäläistä kohtelua amerikkalaisten ja eurooppalaisten yhtiöiden välillä. Tämän takia on tärkeää saada selvyyttä koko tilanteeseen, jos ajatellaan näitä ylikansallisia pakotteiden vaikutusta. Erityisesti tämä pätee pankkialaan. Rahoitusvälineiden saatavuus ei voi olla niin, että tässä rahoituksen saatavuus ei ole niin, että EU-yhtiöt jäävät tässä poissuljetuksi, jos ajatellaan heidän hankkeidensa rahoitusta. Ja tiedämme kaikki, miten paljon uudet mahdollisuudet merkitsevät, jos siis toimitaan Iranin kanssa. Ja jos ajatellaan alueen vakautta myös ja Iranin yhteiskunnan kehittymistä näin ollen intavaliokunta muotoili kysymykset näin ollen, kuten komissio tai että miten komissio suhtautuu tähän konkreettisesti tähän tilanteeseen, mikä sen arvio on ja mihin toimiin olette ryhtyneet, jotta sitoumusten täytäntöönpano voidaan varmistaa. Ja mitä tulee Yhdysvaltoihin, pitää nyt selvittää, että nämä ekstraterritoriaaliset vaikutukset eivät saa vaikuttaa eurooppalaisiin yhtiöihin. Kysymys kuuluu, että oletteko jo puhuneet amerikkalaisten kanssa ja mikä heidän vastauksensa oli? Ja lopuksi, miten jatkossa aiotte eurooppalaisten yhtiöiden toimintaa tässä yhtiössä varmistaa. Iloitsemme jo vastauksesta. Kiitoksia puhemies ja komissaari. Merci, monsieur Lange. Kiitos edustaja Lange. Komission jäsen Bienkowska, olkaa hyvä komission nimissä. Very much, Madam President, honorable members. Kiitoksia kovasti, puhemies. Viisi kuukautta sen jälkeen, kun pakko, kaupapakotteet poistettiin, Iranin ydinsitoumusten toteuttamisen tai täytäntöönpanon jälkeen niin on tärkeää keskustella yhteisestä toimintasuunnitelmasta ja sen vaikutuksista EUn yrityksiin. Haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että pakotteiden poistaminen oli osa tätä ydinsopimusta ja pakotteiden poistaminen on osa suunnitelman menestymistä. On tärkeää, että Iran voi nyt hyötyä siitä taloudellisesti. On kiistaton tosiasia, että me olemme tärkeässä tienhaarassa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki pysyvät oikeilla raiteilla. Komissaarit, minä mukaan luettuna, ja korkea edustaja menimme Teheraniin huhtikuussa ja saatoimme todeta, että että maassa keskusteltiin suunnitelman eduista ja keskustellaan edelleenkin hyvinkin eloisasti. Ja tämän koko suunnitelman menestys, menestyksen avoin on osittain täällä EU:ssa ja korkealla edustajalla on erittäin tärkeä koordinoiva rooli, kun sopimuksen toteuttamista valvotaan. Me olemme pitäneet kiinni sitoumuksistamme, kuten su- toimintasuunnitelmassa – sovittiin, olemme poistaneet pakotteet ja olemme julkaisseet suuntaviivat täytäntöönpanosta. Olemme tällä tavalla antaneet selkeyttä tähän aiheeseen, mutta me olemme myös olleet ö, aktiivisia yksityisen sektorin suuntaan. Olemme halunneet antaa selkeyttä tähän tilanteeseen ja suunnittelemme myös käymään Iranissa uudemman kerran. Meillä on vielä haasteita, jotka meidän täytyy ylittää. Rahoitus- ja pankkikysymykset ovat asia, jota ei pidä aliarvioida mutta ne täytyy asettaa oikeaan perspektiiviin. Iran on ollut eristäytyneenä maailman taloudesta yli kymmenen vuoden ajan. Iranian pankit ovat jo joutuneet syrjään kansainvälisestä pankkijärjestelmästä yhtä pitkäksi ajaksi. Me olemme tienneet, että Iranin pääseminen takaisin maailmantalouteen ei tapahdu yhdessä yössä, mutta olen, olen varma siitä että, ja luottavainen siitä, että, siihen, että se tulee onnistumaan. meidän täytyy ottaa huomioon kokonaistilanne ja ymmärtää myös USAn pakotteiden ulottuvuus ja se, mikä on Iranin pankkisääntely ja millä ta- meidän täytyy ottaa huomioon myös rahanpesu ja terrorismin, vasta- terrorismin rahoittamisen vastaiset toimet. Me EU ja jäsenvaltiot keskustelevat jatkuvasti Washingtonin kanssa. 16. tammikuuta alkaen olemme niin tehneet. USA on päivittänyt kahdesti omaa omia suuntaviivojaan. Se on julkaissut yleisemmin esitettyjä kysymyksiä ja tällä tavalla voimme antaa selkeyttä yrityselämälle ja yrityksille. Ja me olemme kutsuneet ulko, ulkomaisia varoja käsittelevän ministerin tapaamaan omia eurooppalaisia kollegoita. Ja aiomme Brysselissä järjestää symposiumin, joka, jossa käsitellään nimenomaan sanktioiden poistamisen vaikutuksia yrityksille. Ja samassa hengessä korkea edustaja johti ministeritason kokousta, jossa oli ulkoministereitä UKsta, Ranskasta, Saksasta ja USAsta. Tuolloin annettiin yhteinen julkilausuma ja se oli selkeä merkki taloudellisille toimijoille. Haluttiin rohkaista niitä ryhtymään aloittamaan taas toiminta Iranissa haluan kertoa, kuinka kovasti me arvostamme sitä, että USA on antanut meille nyt lisätietoa USAn sanktioiden alasta ja myös siitä, miten ne vaikuttavat pankkisektorin Euroopassa. On erittäin tärkeää, että Iran ryhtyy tarpeellisiin toimiin, sääntelytoimiin ja yrityselämää helpottaviin toimiin. Yritykset ovat huolissaan näistä asioista, erityisesti rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyvistä toimista. Ja enemmän täytyy toki tehdä. Yhteistyö rahoitusta käsittelevässä toimintatyöryhmässä on meille prioriteetti. Me toivomme, että tällä tavalla saamme hyvän alustan yhteistyölle näillä alueilla. Kaikesta haasteesta huolimatta suunnitelman tulokset ovat jo osoittautuneet myönteiseksi 20 prosentin, 80 prosentilla kauppa Iranin ja USA välillä on kasvanut tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. 23 iranilaista pankkia ovat liittyneet uudestaan Swiftiin ja vähän aikaa sitten sitten eh, raportoitiin, että 200 pientä ja keskikokoista kansainvälistä pankkia ovat alkaneet, aloittaneet taas eh, suhteet eh, Iranin pankkien kanssa. Suuretkin pankit ymmärtävät paremmin nyt sääntöjä, uusia sääntöjä käytännössä. Jotta taloudellista yhteistyötä ja dialogia voidaan parantaa, niin lokakuussa aiomme järjestää eurooppalaisen talousmission Iraniin. Äh, Siihen osallistuu muun muassa yrityselämän edustajia ja tällä tavalla haluamme edistää jäsenvaltioiden kauppaa. Ja yksi lupaava tie on se, että käytetään kansallisia luottovakuutuskampanjoita, jotka kattaisivat antaisivat investoijille lisää varmuutta. Kaikki tämä muodostaa sen monimutkaisen realiteetin, jossa me elämme. Ja vielä kestää jonkin tovin ennen kuin kansainvälinen yritysyhteisö pystyy sopeutumaan uuteen tilanteen. Me emme tietenkään voi pakottaa pankkeja ja yrityksiä toimimaan Iranissa, mutta haluamme varmistaa sen, että Iran voi niittää tämän uuden tilanteen hyödyn meidän täytyy saada USAlta niin paljon selkeyttä tähän tilanteeseen kuin mahdollista. Meidän täytyy myös tavoittaa eurooppalaisia yrityksiä ja antaa apua Iranin pankki- ja rahoitusjärjestelmälle. Vuoropuhelu ja sinnikkyys ovat tie eteenpäin. Kiitos. Merci, madame. Je vais passer la... Kiitos. Puheenvuoron saa edustaja Vostinaaro kolme minuuttia ST-nimissä. Madame la présidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Rouva komissaari, olin tyytyväinen vuosi sitten, kun näin, että saatiin läpimurto Iranin ydinsopimuksessa vaikeiden ja pitkien neuvottelun jälkeen. EUlla oli tärkeä rooli, hyvin tärkeä rooli tässä menestyksessä ja kuten sanoin aikanaan, sopimuksen pitää hyödyttää kaikkia osapuolia. Yhteinen toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin lokakuussa, voi olla merkittävä edistystä turvallisuudelle, vakaudelle ja kehitykselle koko alueella mutta edelleenkin on äärimmäisen tärkeää, että se vannan täytäntöön hyvällä, hyvässä hengessä kaikkien kumppaneiden kesken niin pian kuin mahdollista. Ei pitäisi unohtaa, että sopimus menee pidemmälle kuin tekniset yksityiskohdat ja sitä, pitää, sitä on juhlittu Iranissa päätöksen saattamisen jälkeen. Toiveena on, että sopimus parantaa elinolosuhteita maassa on olennaista, että me täytämme nuo lupaukset, vai tehokas täytäntöpano sallii meille sen, että voimme osoittaa, mitä hyötyjä diplomatialla ja neuvotteluilla on, sen sijaan, että olisi että politiikkaa sanktioiden poistamisen sijaan EU-yhtiöt kohtaavat valtavia vaikutuksia päästä Iranin markkinoille – Tämä johtuu siitä pääasiassa, että monet Yhdysvaltain rahoituspakotteet ovat edelleen voimassa ja niillä on ylikansallisia vaikutuksia. Tiedämme, että USAlla ja paikallisilla kumppaneilla on vielä kysymyksiä liittyen turvallisuuteen, jotka liittyvät muassa ballististen aseiden käyttöön. Kuitenkin on tärkeää käyttää kaikkia kanaviamme, yhteistyömme kanavia Yhdysvaltain kanssa, jotta löydetään korjaava keino tai väliaikainen ratkaisu näihin vaikeuksiin, jotta eurooppalaiset yhtiöt kohtaavat, pitää varmistaa pitkällä aikavälillä yhdessä iranilaisten kumppaneiden kanssa turvallisuus ja oikeusvarmuus eurooppalaisille investoinnille Iranissa ja lopuksi Rova komission jäsen komission pitäisi niin pian kuin mahdollista tutkia uudenlaista mekanismia ja toimenpiteitä, jotta voitaisiin vähentää EU-yhtiöiden riippuvuus amerikkalaisista luotoista ja muista syystä Kiitoksia kovasti. Kiitos edustaja Zahradil. Minuutti. Konservatiivien nimissä, olkaa hyvä. Ja se obávám, že eh, máme k Iránu Kiitoksia. <clears throat> Minä pelkään, että meillä on vielä aika moniselitteiset suhteet Iranin kanssa. Omassa valiokunnassani meillä on useita kollegoita, jotka ovat tarkkailleet ihmisoikeustilannetta useissa maissa ja ovat valmiita tukemaan pakotteita sellaisia maita vastaan, jotka rikkovat ihmisoikeuksia kohtaan. Mutta näin ei kuitenkaan ole Iranin kohdalla. Tämä, me vieläkin aliarvioimme teokraattista diktatuuria siellä. Kyse on yhteiskunnasta, jolla ei ole vielä selkeitä ha- hallintarakenteita. Se on osa lännen vastaista koalitiota Assadin, Hisbollahin ja Venäjän kanssa. Kyseessä on maa, joka pyrkii kohti alueellista hegemoniaa, joka olisi Euroopan etujen vastaista, jos niin tapahtuisi. Ja kyseessä on maa, joka ei ole koskaan luopunut ydinaseisiin liittyvistä tavoitteista, joten meidän pitää olla kyllä varovaisia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Shaake, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen ja kollegat. Tässä keskustelussa luodaan enemmän selkeyttä EUn yrityksille, jotka haluavat käydä kauppaa ja investoida Iraniin sen jälkeen, kun sanktiot on poistettu ydinsopimuksen myötä. Mutta kuitenkin eh, YK, eh, USAlla on omat eh, sanktionsa huolimatta – näistä tärkeistä asioista, ne ovat johtaneet epävarmuuteen eurooppalaisille yrityksille, johtuen nimenomaan tästä ekstraterritaalisista vaikutuksista. Ja sen vuoksi esimerkiksi kun pitäisi saada esimerkiksi viedä kuljetustavaraa ja muuta Irakiin, niin tämä voi johtaa tällaiseen ketjureaktioon ja silloin eurooppalaiset yritykset voivat saada rangaistuksensa USAssa, ei ainoastaan miljoonan tai miljardin dollarin äh, sakkoja, mutta myös äh, viisumikieltoa ja pääs, ei enää voi matkustaa USAhan, jos tekee kauppaa Iranin kanssa. Tämän keskustelun jälkeen äh, ulkoministeri Kerry on tavannut EUn edustajia ja onko komissio kyennyt selventämään heidän epäluulojansa ja epäselvyyksiänsä ja mitä komissio on tehnyt, jotta saataisiin selkeyttä eurooppalaisille yrityksille? Ja oletteko te paneutuneet näihin muihin ongelmiin, jotka liittyvät Iranin viranomaisiin? liittyen esimerkiksi Iranin taloudessa vallankumouskaartin valtaan ja yksityisen sektorin estämiseen. Ja että näistä sopimuksista rahat menevät muutamien taskuun, eivätkä kansalle. Avain meidän ryhmällemme ja koko EUlle, että voimme olla tehokkaita, on se, että me kykenemme harjoittamaan omaa politiikkaamme – ja äh, kuten me teimme USAn kanssa, kun me saimme Iranin menestyksekkäästi takaisin pöydän ääreen. Mutta meidän tulee toimia itsenäisesti omien päätöstemme pohjalta ja miettiä, mitkä välineet edistävät eniten meidän intressejämme ja arvojamme. Kiitos. Now I give the floor to Mr. Koso Permui. Kiitos ja nyt minuutti. Edustaja Koso Permui, kiitos rouva puhemies. Yhdysvallat pitää Eurooppaa tässä panttivankina, ja tämä vaikuttaa ulkopolitiikkoihin ja kauppapolitiikkaan, joten poliittinen ja taloudellinen EUn tilan kaventaminen on asia, jota ollaan nähty. Sama tapahtui. Saatiin Irak-pakotteita 90-luvulla YK mukaan. Se aiheutti 500 000 lapsen kuoleman joten Yhdysvallat sanoi selvästi, että se poistaisi rakoilyn liikenteen sun muun pakotteet pois, mutta edelleen vaikeuksia on, mitä tulee Iranin markkinoille pääsy, koska näitä ylikansallisia vaikutuksia on monet yhtiöt, jotka ovat olleet aktiivisia Yhdysvalloissa myös, pelkäävät, että ne loukkaavat Yhdysvaltojen sanktioita ja tarvitsevat suojelua Kiitos, edustaja Buhner. Dank, Frau President. Kiitos, puhemies. Meillä on nyt historiallinen mahdollisuus äh, päättää Iranin vuosikymmenten eristys ja päästä heidän kanssaan kontaktiin. Ja se on välttämätöntä, jos me haluamme siellä parantaa ihmisoikeuksia ja jos me haluamme puuttua ja vaikuttaa, parantaa äh, tilannetta terrorismin suhtaan. Iran tarvitsee sanktioiden poistamista. Sielläkin on työttömyyttä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka elävät äh, välttämättömien elinstandardien alapuolella. Ja se on mahdollista vain, jos voidaan kaupan myötä ja sanktioiden poistamisen myötä saada maan äh, taloustilanne kuntoon tai paremmaksi. Siksi minusta koko tämä terrori trendi maan sisällä ja sen pysäyttämiseksi on välttämätöntä parantaa elinolosuhteita Iranissa. Ja sen vuoksi meillä ei oikeastaan olekaan muuta mahdollisuutta kuin vahvistaa nykyistä talousyhteistyötä, poistaa sanktiot ja myös USA puolelta. Siitä huolimatta minusta ei ole hyväksyttävää, kun saksalaiset, eurooppalaiset yritykset joutuvat noudattamaan USAn määräämiä sanktioita. Tämä rikkoo Euroopan unionin itsenäisyyttä. Kiitos. Thank you. Mr. Buchner, will you... Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Sun, Frunzulikalta. Hey, you have 30 seconds, please. 30 sekuntia, olkaa hyvä. <coughs> Dear colleague, thank you very... Arvon kollega, kiitos. Ettekö ajattele, että komission pitäisi puuttua ekstraterritoriaalisiin vaikutuksiin, jotka USAn pakotteilla on Amerikan viranomaisten kanssa ja varmistaa, että EU voivat tehdä liiketoimintaa jo e poliitikkojen mukaan ilman, että pitää pelätä sitä, että loukataan näitä sanktioita ja että tulee sakkoja? Ja, ich meine natürlich. Luonnollisesti. Nämä sanktiot täytyy selvittää neuvotteluissa EUn ja USAn kesken luonnollisesti. Olen täysin samaa mieltä. For two minutes, Madam Begin. Kiitos kaksi minuuttia, edustaja Begin. Kiitos, rouva puhemies, arvon kollegat. Kysymyksenä on sellainen, kuka päättää EU-yhteyden säännöistä, me vai Washington? Lokakuusta 2015 lähtien Euroopan komissio on ottanut pakotteet pois, jotta voidaan salia yhtiöillemme olla yhteydessä Iranin kaupallisesti, ei USA. He eivät ole vielä ottaneet pois pakotteitaan ja yhtiöt eivät saa olla liiketoiminnassa Iranissa. Tämän lisäksi he sanktioivat eurooppalaisia yhtiöitä, jotka tekevät niin. He voivat soveltaa sanktioitaan ekstraterritoriaalisesti. Amerikan hallitus arvioi, että kuka tahansa, joka käyttää dollaria – tunnustaa USAn suvereniteetin Iranilla. On pitkä tie edellä, edessä, mitä tulee ihmisoikeuksiin erityisesti, mutta yhtiöt saavat tilaa markkinoilta Iranissa. Nyt saatiin lupa eri Euroopan hallituksilta, mutta blokkausta on edelleenkin USA takia, mitä tulee Italian tällä hetkellä – Stan suuri italialainen pankki on kohdannut näitä USAn sakkoja. Toinen suuri pankki odottaa edelleenkin reaktiota. Sitten Italian yhtiö, sitä tutkitaan USAssa. Sama ei voida sanoa muista eurooppalaisista yhtiöistä, jotka joutuvat maksamaan, kaivamaan kuvetta. Miksei nyt pyydettäisi poikkeusta USAlta? No ei voi tehdä, mutta se on monimutkaista, vaikeaa. Ei saatavilla pk-yrityksille en nyt kiellä sitä, etteikö Iranin tie kohti interoperatiota olisi pitkä, mutta siinä e, pitää integroida kaupallinen järjestelmä myös, jos Eurooppa on päättänyt antaa vihreää valoa yhtiölle, jotta ne voivat toimia Iranissa, niin no sitä pitää kunnioittaa. Bogazio, one minute. Kiitos. Seuraava puhe, olkaa hyvä. Brexit. Puhemies, huomennahan on Brexit-äänestys ja ö, olisi ehkä voitu olettaa, odottaa hiukan energisempää kannanottoa täällä, kun puolustamme, kyse on eurooppalaisen yritysten puolustamisesta. Tämä, tämä, tässä edelleenkin yritykset ovat täysin epävarmassa tilanteessa. Tämä ilmeni myös komission puheesta. Mitä Iraniin tulee, niin eurooppalaisia yrityksiä kehotetaan palaamaan Iraniin markkinoille. Ennenhän, aivan samalla tavalla kuin ennen muillekin tehtiin. Kyllä varmasti esimerkiksi italialaiset yritykset olisivat valmiita palaamaan, jos tilanne olisi kunnossa. On järkyttävää, että Eurooppa osoittautuu näin heikoksi. Tässä on kuitenkin kyse yritysten eduista. komission tulee puhua selkein sanoin näiden ähm, pakotteiden äh, poistamisesta. Minuutti edustaja Golnish. Je suis ravi de ce débat. Olen iloinen tästä keskustelusta sanktioiden vaikutuksista eurooppalaisiin yhtiöihin Iranissa, koska ensinnäkin esitin itse kysymyksen kaksi kuukautta sitten komissiolle kirjallisessa muodossa odotan edelleenkin vastausta ja siksi, että uutiset viime päivinä näyttävät, että USAn hallinto suosii kansallisia yhtiöitään eurooppalaisia kilpailijoita vastaan. Yhdysvaltain hallinto on ottanut pakotteet pois amerikkalaisille yhtiöille ja pitää yllä uhkausta eurooppalaisille yhtiöille. Tämä on tilanne. John Kerry, ulkoministeri, sanoi, että eurooppalaiset voivat käydä kauppaa Iranissa, mutta esimerkiksi Airbus odottaa viisi kuukautta vihreää valoa heidän, heidän viranomaisiltaan, jotta voisi konkretisoida sen, että myisi lentokoneita sinne. Kauppa sovittiin tammikuussa ilman vihreää valoa yksikään pankki ei voi toimia näiden sanktioiden takia. Tässä on kyse miljoonista dollarista, vaan miljardeista dollarista. Yhdeksän miljardia dollaria komission toimien takia. Tämä on häpeä, tämä on skandaali, tämä on vasallijärjestelmää, jota Washington harjoittaa. For two minutes to Mr. Zaffoli. Kaksi minuuttia, edustaja Zoffoli. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Viinin äh, sopimus ja sen seurauksena tehty päätös äh, poistaa äh, pakotteita tulee toivottavasti parantamaan eurooppalaisten yritysten tilannetta minunkin maassani. Äh, <clears throat> on ymmärretty sen, että tässä on äh, Iranin, Iranin kanssa tehty kauppa on ollut äh, yksi parhaista mahdollisuuksista sen jälkeen, kun Berliinin muuri kaatui. Ajatellaan, ajatellaanpa urheilua tai mitä tahansa aloja. Kaikki toimit, jotka, jotka toimijat, jotka ovat mukana tässä prosessissa, Euroopan unioni, USA ja mm, Iran, kaikkien täytyy toimia ja vastavuoroisesti kunnioittaa sopimusta. Iranilta odotamme konkreettista ovien avaamista ja tietenkin ihmisoikeuksien kunnioittamista. Pankkijärjestelmä ei ole kauhean avoin tällä hetkellä. On tärkeää, että tämä finanssityöryhmä saa aikaan tulosta työssään. On tärkeää, että rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen kiinnitetään huomiota. USA tulisi para, parantaa investointimahdollisuuksia Iranissa. Tällä hetkellähän se ei ole kauhean helppoa. USA-laiset kyllä pystyvät tekemään Ähm, Iranin kanssa jonkin verran äh, kauppaa, mutta eurooppalaisilla yrityksillä on paljon suurempia vaikeuksia. Ja toivomme, että komissio välittää tämän viestin amerikkalaisille viranomaisille. On erittäin tärkeää, että kun meillä on niin paljon aiepöytäkirjaa, niin lopulta on allekirjoitettu sopimus ja toivottavasti tämä sopimus muuttuu muuttuu konkreettisiksi toimiksi. Now for Mr. Kiitos. Minuutti, edustaja Barekov. Kiitos. Kuten hyvin tiedätte, puhemies, minä olen vastuussa Iranista energiavaliokunnassa ja Iranin täytyy saada hyötyä tästä äh, suunnitelmasta. Euroopan liike-elämä on palauttamassa tai hyvin lähellä äh, suhteiden palauttamista, varsinkin energiasektorilla. Asiat täytyy hoitaa kuntoon Iranin ja USAn kanssa. Ja tämä on Euroopan komission työ. Sanktiot on poistettu, mutta sitten on näitä lisäsanktioita USAn taholta. Iran on lakkauttanut äh, ydinohjelmansa johtuen komission vaatimuksesta. Bulgarian pääministeri teki ehdotuksen yhteistyöstä Iranin kanssa ja tässä minä saan tukea komissiolta, koska asiat ovat nyt jälkijunassa ja on paljon tärkeitä asioita Iranin ja USAankin välissä. Kiitos edustaja Telitska puolesta sure. Kiitos rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Annatte meille tänään vastauksen kysymyksen. Minusta se oli kaksi osainen vastauksen ponnisteluista, johon komissio, teitse ja kollegani jäsenvaltiot ovat tehneet suhteessa Iraniin minusta. Siinä oli paljon tietoa. Olen varma, että ponnistelette kuvasti. Meillä on tässä kahden agenda talouspuoli ja sitten myös agenda, joka liittyy demokratian laatuun, ihmisoikeudet Iranissa. Tältä osin sanon, että teidän vastauksenne oli tyydyttävää. Toinen osio. Sen kanssa meillä on hankaluuksia suoraan sanottuna. Nimittäin Yhdysvaltain osa kiinnittää vähemmän tai käytä vähemmän aikaa tuohon osioon, sanoitte, että edistystä tapahtuu, että saadaan selkeyttä suuntaviivoista USA puolelta. Ei ole varmaa, että näin on, mutta faktaa on, että on tapauksia, joilla on konkreettisia vaikutuksia. Olen tsekkiläinen, en tule maasta, jossa on merkittävää tuotantoa, mutta on yksi merkittävä tapaus, Airbus versus Boeing. Boeing joka aloitti neuvottelut Iranin kanssa paljon myöhemmin kuin Airbus selkeästi, mutta nyt se on aloittanut sopimuksen. Se taisi olla viime viikolla. Airbus odottaa nyt viisi kuukautta sitä, että Yhdysvaltain viranomaiset antavat hyväksyntä, tätä ei voida hyväksyä. Eli ei tarvita vain tietoa ponnisteluista, vaan tuloksia myös. Kertokaa meille, miten voimme auttaa teitä, mutta Olkaamme nyt kattavan pienestä Kiitos ja pahoittelut. Thank you. And now for one minute. Kiitos. Minuutti. Edustaja Van Stors. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Puhemies, kiitos. Iran allekirjoitti ydinsopimuksen sen vuoksi EU ja USA ovat äh, nostaneet sanktioita, mutta kuten kuulimme vain osittain, USA käy kauppaa Iranin kanssa ja General Electric esimerkiksi tekee kauppoja siellä. Mutta kun Siemens haluaa tehdä samaa, niin silloin äh, USA uhkaa sitä sanktioilla, eli siis kauppaa Iranin kanssa tai USAn kanssa. Eli tämä on USAn kanta, eli te ette ole sanoneet mitään, mitä te haluatte tehdä asialle. Miksi jenkit tekevät näin ja mitä te teette? ExxonMobil, USAn äh, öljyjätti, voi äh, ostaa ja myydä siellä ja äh, ostaa ja myydä Amerikan markkinoilla. Amerikkalaiset kannattavat vapaakauppaa niin mekin, joten ehdottakaapa, että USA rankaisee vapaakaupasta, koska muuten, että he vain puhuvat vapaasta kaupasta, mutta kuitenkin kävelevät muiden päältä ja puolustavat omia etujaan. Michel Breton. Kiitos Michel Breton, minuutti madame la présidente. Kiitoksia puhemies. Iran on antanut kaikki takkeet tästä ydinohjelmastaan ja vastineeksi pakotteet poistettaisiin tänä vuonna. Mikään ei siis estäisi normaalia kauppaa Iranin ja muun maan, maailman kanssa. Eurooppalaiset pankit kuitenkin epäröivät rahoittaa hankkeita, koska tämä johtuu USAn pakotteista. <clears throat> Ranskan presidentin ja Iranin Airbus-sopimus mm, on nyt halvaantuneessa tilassa. Euroopan unionin täytyy nyt kerrankin olla rohkea ja vaatia että USA pitää kiinni kir- kirjallisesta sopimuksesta muussa tapauksessa. Ranskan täytyy ottaa ohjat omiin käsiinsä ja pyytää keskuspankkiaan rahoittamaan hankkeitaan Irakissa. Thank you. Now one minute. Kiitos. Sitten minuutti edustaja Bautkso. Kiitos rouva puhemies. Heinäkuussa 2015 Iran allekirjoitti tai sopi kansallisen yhteisön kanssa siitä, että atomiohjelma tehtiin nähtäväksi ja näin ollen pakotteet poistettiin periaatteessa periaatteessa, koska Yhdysvallat tekivät kaikkensa, erityisesti pankkialalla, että pakotteet pidettäisiin EUn intresseissä taloudellisesti ja muutenkin maahanmuuton takia on, että meillä on hyvät yhteydet Iraniin ja tämä miellyttää tai tämä ei miellytä Yhdysvaltoja, USAan pitää poistaa pakotteet tosiasiallisesti ja painostaa myös Saudi-Arabiaa, sillä Saudi-Arabia tekee sotarikoksia Jemenissä käytännössä ja tämä on Yhdysvaltain liittolaismaa. Tämä johtaa siihen, että tilanne Iranin kanssa eskaloituu. Kyse on meidän itse seistä, että rauha valitsee. Kiitos. Thank you. Kiitos. Tomacic, one minute please. Ovaj slučaj dobro opisuje delikatnu poziciju Europske unije u globalnim diplomatskim i... Kiitos. Tämä todellakin osoittaa, miten hankala EUn tilanne on. Me olemme USAn avainkumppani ja sen vuoksi olemme monien vuosien aikojen aikana saaneet nauttia tietyistä privilegioista, mutta nyt tämä kumppanuus näyttää negatiiviset puolensa, kuten on kysymys, kun on kysymys eurooppalaisista yrityksistä eh, ja niiden toimista Iranissa. Jotkut kollegat haluavat eh, käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen kyseenalaistaakseen kumppanuuttemme eh, USAn kanssa, mutta he ovat väärässä. Meidän täytyy nyt rakentaa Euroopan asema vahvana, itsenäisenä globaalina toimijana, joka ansaitsee amerikkalaisen kumppanin arvostuksen osoittamalla hyvää tahtoa heitä kohtaan. Meillä on yhteiset intressit, sitä ei voida kieltää, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö Euroopalla voisi olla rakentavampi rooli. Edustaja Pretzel, minuutti. Frau Präsidentin, meine Damen. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Taas kerran tämä loistava esimerkki siitä, että EU-ssa ja sitä paitsi myös Yhdysvaltain hallinnossa mielellään puhutaan vapaakaupasta, mutta tehdään hyvin vähän sen eteen. Ja komissio katsoo vain, seuraa vain vierestä. Pankit, eurooppalaiset pankit pelkäävät kuitenkin edelleen, että Iranin rahoitukseen voida viedä läpi, koska pakotteita tulisi USAsta. Näin ollen kaikki PK-yritykset eivät voi käydä kauppaa Iranin kanssa. Nyt koetaan, että tämä kaikki toimii myös isossa pelissä niin sanotusti Airbus odottaa tammikuusta lähtien, että voi sopia Iranin kanssa. Ja eilen tuli selväksi, että Boeing teki 125 miljoonan, tai teki yli 100 miljardin diilin Iranin kanssa. Hyvät näistä herrat, on selvä, mitä tässä tapahtuu. Tämä on taloussota, jota amerikkalaiset johtavat ei Irania vastaan, vaan Euroopan unionia vastaan, ja komissio vain seuraa vierestä. Thank you. One minute. Kiitos. Minuutti edustaja Funtulis. Kiitoksia puhemies. USA tietoisesti haluaa estää Euroopan yritysten toimintaa Iranissa, eikä tällä ole mitään tekemistä ydinohjelman kanssa, vaan äh, halutaan edistää amerikkalaisten etuja. Yksi hyvä esimerkki on Airbus. Se on allekirjoittanut 20 miljardin dollarin diilin Iran Airin kanssa, mutta USAn hallitus pyysi, että äm, ensin edellytetään, edellytetään ää, hyvä, USAn hyväksyntää ja tässä välissä Boeing on tehnyt Iran Airin kanssa – sopimuksen. Eli USA tässä itse päättää, mitä vapaakauppa tarkoittaa. Meidän täytyy olla selvillä vesillä siitä, mikä Euroopan unionin tulevaisuus tulee olemaan, kun ajatellaan kauppaa Iranin kanssa. Komission täytyy suojella Euroopan yrityksiä. Menettelmän puhujalistaan, edustaja Caputo. Kiitoksia puhemies. Tämä äh, pakotteiden ekstraterritoriaalisuus eh, edelleenkin aiheuttaa vaikeuksia eurooppalaisille yrityksille eh, Iranissa. Eh, vuosina 2012-2013 25 prosentilla, vähenä, väh, prosentilla väheni kaupankäynti. Tämä johtuu pakotteista ja nyt USA tulisi luopua näistä rajoitteista. On tärkeää, että jokainen noudattaa sopimusta ja tarvitaan myös rakentavaa dialogia kansainvälisellä tasolla, koska on tärkeää, että Iran pääsee osaksi kansainvälistä yhteisöä. Tämä on Tämä tällainen olisi myös omiaan parantamaan alueen vakautta ja ihmisoikeuksia. Mr. Marias. Kiitos, edustaja Marias. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι περισσότερες Puhemies. Euroopan unionin yritykset sitä huolimatta, että on saatu aikaan Iranin ydinsopimus, niin nämä Euroopan yritykset eivät halua toimia Iranissa, koska he pelkäävät USA-sanktioita, jotka kohdistuvat näihin yrityksiin. EUn täytyy löytää ratkaisu tähän tilanteeseen, joka on blokeerannut Iranin ja EUn suhteet. Maa, jossa on 80 miljoonaa ihmistä, on suuressa jälleenrakennusvaiheessa valtavia, tai siis useita kaupunkeja uuden aikaistetaan, siellä tullaan rakentamaan 20 lentokenttää lähitulevaisuudessa, joten on ehdottoman välttämätöntä, että rakennusyritykset, kuten esimerkiksi Kreikasta, pääsisivät näille markkinoille. Ja nimenomaan on erittäin paljon kreikkalaisia yrityksiä, jotka toimittavat esimerkiksi tuotteita lääketeollisuuteen ja ne ovat valmiita toimimaan ja menemään Iranin markkinoille. Edustaja Jakovcic. President. Kiitos, rouva puhemies. Niin, äh, kun kävin Iranissa, kun pakotteet olivat vielä voimassa tuon aikana, näin kuitenkin, miten tärkeää oli Iranille tehdä yhteistyötä taloudellisesti Euroopan kanssa – Ymmärsin tuolloin, että Iranian taloudella oli mahdollisuus tarjota paljon investointimahdollisuuksia Euroopalle. Tästä syystä olen vakuuttunut siitä, että kyseinen tilanne, nykytilanne, on vain peliä, jota amerikkalaiset kumppanimme pelaavat EUn kanssa. Boeingin tapaus ja Airbus, no sillä oli hyvä asema, mutta he eivät tulisi samaa sopimusta päätöksen, joten meillä on kaksi tilannetta tässä. Taloudellisesti kiinnostava tilanne EUlle ja tämä on myös kiinnostava poliittinen tilanne. Thank you for one minute. Kiitos. Minuutti, edustaja Epidideos. Kiitoksia kovasti, puhemies yksi tärkeimmistä elimistä, jotka mu- joka muodostaa tai jotka muodostavat eurooppalaisia politiikkoja, ovat komissio ja neuvosto, mutta eivät ole onnistuneet muokkaamaan hyvää onnistunutta politiikkaa USA kanssa. Ja monet ähm, USAn toimet ovat Euroopan unionin vastaisia. Monet eurooppalaiset yritykset, jotka haluaisivat toimia Iranissa, eivät voi niin tehdä tai joutuvat mm, sanktioiden uhreiksi, jos ähm, toimivat Iranissa. Siksi meillä on tässä tilanne, jossa kilpailu on epäreilua. Erityisesti jos nämä eurooppalaiset yritykset ovat myös aktiivisia USAssa, niin silloin niille langetetaan aivan erityisen rankkoja pakotteita ja Euroopan unionin täytyy toimia niin pian kuin mahdollista, jotta eurooppalaiset investoijat voivat alkaa toimia Iranin markkinoilla, erityisesti energiasektorilla. Give the floor to Kiitos, että puheenvuoron saa komission jäsen Vienkouska. En vastaa kysymyksiin. Kiitos. Much, Madam President. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, minusta oli hyvin hyödyllistä keskustella kanssanne. Haluaisin kiittää teitä kaikkia puheenvuorojenne selkeydestä. Totta kai analysoimme koko aihealueen erityisesti eri tapaukset. No myöhemmin viittaan Airbus Boeingiin hyvin lyhyesti, mutta sanoisin tämän keskustelun osalta, että meillä on yhteiset intressit. Haluamme varmistaa, että toimintasuunnitelma toimii kaikille osapuolille, erityisesti EU-yhtiöille. Ja tämä pitää johtaa sille, että Iran voi taas toimia kansainvälisillä markkinoilla. Haluaisin toistaa, että EU on sitoutunut tarjoamaan kaiken apunsa yksityissektorille sen myötä, että pakotteet poistuvat ja liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen Iranissa on myös tärkeää. Ja totta kai pitää puolustaa EU-yhtiöiden intressejä siellä. Tulee Airbusin, voin vain sanoa, että se allekirjoitti sopimuksen kuukausia sitten, se oli tammikuun lopulla, kun, se kävi, kun Iranin presidentti kävi Ranskassa 28. tammikuuta. Se allekirjoitti sopimuksen Iranin kanssa siitä, että vietäisiin aluksia sinne, mitä tulee Boeingin. Allekirjoitivat yhteisymmärryspöytäkirjan pelkästään, ei siis sopimusta, vaan erilaisen yhteisymmärryspöytäkirjan siitä, että ne veisivät äh, lentokoneita sinne äskettäin, joten yhtiöiden tilanne on lähestulkoon sama, mutta Airbusilla on sopimus, Boeingilla on vain yhteisymmärryspöytäkirja. Totta kai kaikki tiedämme, että täytäntöönpano jatkuu. Meidän pitää olla tarkkaavaisia, mutta totta kai vien huolenaiheen eteenpäin ja kommentin eteenpäin korkealle edustajalle Mogherinille. Ja vielä kerran kiitos, että toitte tämän asian esille. Esityslista toivottavasti tästä keskustellaan jatkossa myös, sillä kyse on tärkeästä aiheesta EU-taloudelle. Kiitos.